Ja sitten seuraava kohta esityslistalla. Eli suulliset kysymykset neuvostolle ja komissiolle. EUn sisäisen turvallisuuden strategian uudistaminen. Ja kysymyksen esittäjä Morais saa nyt puheenvuoron. President. Kiitoksia puhemies. Niin odottelin tässä, että komission jäsen pääsee istumaan. Muutoin vaikutan ehkä hiukan töykeältä. Odotan hetken, että hän asettuu paikoilleen. Syy tähän on se, että monet edustajat haluavat vaikuttaa tämän EUn sisäisen turvallisuuden strategian laatimiseen – tämä on ehkä sellaista työtä, jota me teemme kaikkein parhaiten. Pyrimme tuomaan lisäarvoa ja samalla suojelemaan EUn etuja. Tämä on eräs kaikkein dynaamisimmista ja kiinnostavimmista alueista, joita meillä työssämme on. Me haluamme eteemme jonkinlaisen suunnitelman kartan seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Tämä aihe on hyvin monimutkainen. Tähän liittyy hyvin kiistanalaisia aiheita, vaikeita aiheita, verkkorikollisuus, monet muut. Puhun näistä hetken kuluttua. Me haluamme tehdä osamme ja jos tästä jotakin muistatte, niin Libe haluaa, että sen kokemus ja sen osaaminen otetaan käyttöön komission strategiaa laadittaessa. Me ymmärrämme, että neuvostollakin on toimivaltaa monessa asiassa, niin kuin tässäkin, mutta mekin haluamme osallistua tähän. Haluamme osallistua kansalaistemme suojeluun ja perusoikeuksien suojeluun, ne ovat valtavan tärkeitä tasapainoisen strategian luomisessa. Euroopan turvallisuus on muuttunut viime vuosina paljon. Me olemme joutuneet mukaan moniin rajat ylittäviin konflikteihin ja tästä on aiheutunut uusia uhkia. Tämä on aivan selvää, kun ajatellaan vaikka niitä taistelijoita, jotka lähtevät EU-sta muihin maihin taistelemaan. Tämä strategia on tämän menettelyn ensimmäinen askel. Me haluaisimme lisäkeskustelua siitä, minkälaisia prioriteetteja ja toimia tähän strategiaan sisältyy, jonka komissio ensi vuonna julkaisee. Ja Libevaliokunta pitää tärkeänä sitä, että se pääsee keskusteluun mukaan ja että koko parlamentti pääsee keskusteluun mukaan, jotta saadaan aikaan kunnollinen strategia. Me parlamentin taholta kerromme kyllä, mitä haluamme sinne mukaan. Me pyrimme pysäyttämään kansainvälistä rikollisuutta, purkamaan niiden verkostoja, parantamaan verkkoturvallisuutta, parantamaan rajojen turvallisuutta äh, ja varautumaan paremmin luonnonkatastrofeihin. Tästä ymmärrätte varmasti, kuinka laajasta työkentästä on kyse, mutta meillä on kaikissa näissä asioissa paljon asiantuntemusta, jonka haluaisimme tässä tarjota käyttöön Tämän strategian pitäisi vastata kaikkiin näihin uhkiin, mutta haluaisimme tietää, minkälaisia toimia sinne sisältyy parlamentissa on ymmärretty, että meidän tulee käyttää niitä välineitä, joita meillä jo on, paljon paremmin ennen kuin luodaan uusia, ja näin päätöslausalmassamme tulemme toteamaan. Me tarvitsemme näistä nykyisistä välineistä kriittistä arviointia sekä EU:ssa että kansallisesti, ja meidän tulee ottaa opiksemme edellisestä strategiasta ennen kuin mitään uusia strategioita tai välineitä lähdetään laatimaan. Me tarvitsemme konkreettista operatiivista yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä. Tällä tavoin nykyisiä välineitä voitaisiin hyödyntää paremmin muun muassa tällaisia yhteisiä tutkintatiimejä. Tämä on konsensus, joka Libe-valiokunnassa vallitsee. Meidän tulee ottaa huomioon tasapaino, jonka jo mainitsin monissa turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Eli eri vapaudet ja turvallisuus ja oikeudet on pystyttävä tasapainottamaan keskenään. Tämä on opittu muun muassa tietojen säilyttämis- asioissa. Ja viimeaikaiset kehityskulut ovat auttaneet meitä ymmärtämään, että turvallisuus kulkee käsi kädessä perusoikeuksien kanssa. Parlamenttia kiinnostaa kovasti myös verkkoturvallisuus ja me pystyisimme tarjoamaan paljon apua komissiolle tässä asiassa ja muun muassa matkustajarekisteritietoasiassa, ulkomaisten taistelijoiden asiassa. Libevaliokunnassa on paljon kokeneita ihmisiä, joilla on paljon kokemusta perusoikeuksista ja turvallisuusasioista. Komissio julkaisee tiedonantonsa tästä uudesta strategiasta ensi vuonna ja LIPE-valiokunta reagoi sitten siihen, mutta haluaa sitä ennen tästä asiasta syvällisemmän ja laajemman keskustelun. Emme halua, että komissio tai neuvosto ovat siinä luulossa, että parlamentti jättäytyy tästä työstä sivuun. Meidän valiokuntamme ainakin on hyvin valmis osallistumaan tämän strategian laadintaan. Meillä on kokemusta tuohon työhön ja Libe-valiokunnan jäsenet voivat tässä keskustelussa ja myöhemminkin antaa oman panoksensa tähän työhön. Se kannattaa varmasti. Kiitos. Thank you. Kiitoksia. Seuraavaksi neuvoston nimissä puheenvuoron saa Della Vedova. <clears throat> Kiitoksia, puhemies. Hyvät parlamentin edustajat. Meidän on tärkeää nyt uudistaa sisäisen turvallisuuden strategiaa. Tämä on ollut prioriteetti Italian puheenjohtajakaudella. Olen iloinen siitä, että meillä on mahdollisuus tänään vähän kertoa neuvoston näkemyksestä, tärkeimmistä prioriteeteista ja toimista strategian uudistamisessa. Ponnisteluita on tehty, jotta voidaan varmistaa se, että jatkamme suuntaviivoja, jotka hyväksyttiin kesäkuussa. Ja meidän täytyy katsoa, millä tavalla uudistetaan sisäisen turvallisuuden strategiaa vuoden 2015 alkupuoliskolla. Ministerit keskust- alkoivat, aloittivat keskustelun heinäkuussa ja halusimme antaa komissiolle pohjan, jonka pitäisi esittää tiedonantonsa uudistetusta strategiasta keväällä. Joulukuun alussa neuvosto pääsi sopimukseen eri kysymyksistä, jotka liittyvät uudistettuun sisäiseen turvallisuuden strategiaan. Tämä koskee yleistä rakennetta ja muutamia perusperiaatteita. Nämä periaatteet vastaavat osittain kysymyksiimme. Uuden strategian pitää todeta, mitkä ovat tärkeimmät haasteet ja uhat sisäisessä turvallisuudessa seuraavien vuosien aikana. Neuvosto katsoo, että tähän kuuluu järjestäytynyt rikollisuus, on, tähän liittyy myös terrorismi, radikalisoituminen, terroristien rekrytointi ja myöskin terrorismin rahoitus. Ulkomaiset taistelijat, joista jo puhuttiin, kun he palaavat alkuperämaihinsa ja sitten muut yksiköt, yksilöt, jotka ovat selkeä uhka ennennäkemättömällä tavalla, kun ajatellaan EUn sisäistä turvallisuutta. Neuvosto on havainnut myöskin uhkia, jotka liittyvät verkkorikollisuuteen ja siihen, miten käytetään yleensä uutta teknologiaa. Tämä koskee myöskin luonnonkatastrofeja ja ihmisen aiheuttamia katastrofeja ja meidän täytyy luoda globaali johdonmukainen lähestymistapa. Eli meillä pitää olla tekoprosessissa kaikki tasot mukana, jotta voimme saada aikaan päätöksen Euroopan tasolla. Tämä tarkoittaa myös, että lähestymistavan pitää olla globaali, poikkitieteellinen, integroitu. Tietojen vaihto jotta voidaan torjua rikollisuutta ja terrorismia, on keskeistä ja meidän täytyy kiinnittää erityishuomiota uusiin teknologioihin. Yhtä tärkeää on oikeusulottuvuus. Meillä on jäsenvaltioissa tutkimuksia ja niitä pitää parantaa ja tehostaa myöskin, mitä tulee rahoitustutkimuksiin ja myöskin meidän täytyy käyttää tehokkaasti yhteisiä tutkimusresursseja ja oikeudellisia menettelyitä ja vastavuoroista tunnustamista. Meidän täytyy vahvistaa yhteistyötä ja kehittää kapasitaattiamme, mitä tulee rajojen hallinnointiin. Ja meidän täytyy ehdottomasti käyttää tässä uutta teknologiaa. Ja sitten meidän täytyy myöskin ottaa huomioon turvallisuuden kohdalla se, että sisäinen ja ulkoinen turvallisuus ovat sidoksissa toisiinsa. Ja sitten ulkomaalaiset taistelijat. Tämä on osoitus ulkoisesta ulottuvuudesta ja sehän vaikuttaa sitten EUn sisäiseen turvallisuuteen. Neljäs periaate liittyy perusoikeuksien kunnioittamiseen. Me haluamme EUn, joka suojelee kansalaisiaan ja kunnioittaa kansalaisten oikeuksia Kyse on myöskin henkilöistä, jotka oleskelevat eu alueella tai ovat täällä käymässä. Sosiaalinen ja kohesio on tärkeää ja myöskin sisäisen turvallisuuden strategiassa pitää myöskin soveltaa välineitä strategisissa kysymyksissä. Ja olemme ehdottaneet, että komissio esittelee parlamentille ja neuvostolle vuosikertomuksen toteutetuista toimista – tämän strategian puitteissa. Ja tällä tavalla voimme sitten seurata sitä, miten tilanne kehittyy ja saada päivitettyä tietoa toteutetuista toimista, joilla on vahvistettu EUn sisäistä turvallisuutta. On myöskin kysytty, mikä on aikataulu uuden strategian hyväksymiselle, ja neuvostohan ottaa huomioon myöskin parlamentin panoksen. Ja lopuksi sanoisin, että neuvosto on määritellyt määräajan uudistetun strategian osalta, eli 2015 alkupuoliskolla. No tietysti komission toiminta vaikuttaa tähän, mutta todennäköisesti ehdotus saadaan keväällä. Ja toivottavasti saamme aikaan sitten sopimuksen tästä uudesta strategiasta kesäkuuhun mennessä. Puheenjohtajavaltio ja komissio on järjestänyt konferenssin uudesta sisäisestä turvallisuuden strategiasta. Syyskuussa siellä oli paljon edustajia myöskin parlamentista. Moraishan on yksi tärkeimmistä puhujista konferenssissa. Ja tämä oli hyödyllinen, kun ajatellaan neuvoston päätelmiä koskien turvallisuuden strategiaa, mutta otimme myöskin huomioon komission loppukertomuksen, joka puolestaan otti huomioon teidän päätöslauselmanne samasta aiheesta. Kansallisvapauksen valiokunta on myöskin seurannut tilanteen kehittymistä. Puhemies, parlamentin jäsenet, haluaisin sanoa, että seuraan nyt mielenkiinnolla sitä, miten tämä tilanne kehittyy, ja uskon, että jotkut suosituksista, jotka ovat päätöslauselmassanne, varmasti päätyvät myöskin tähän uuteen, uuteen turvallisuusstrategiaan. Meidän täytyy paremmin hyödyntää olemassa olevia välineitä ennen kuin luomme uusia. Meillä pitää olla globaali lähestymistapa, joka on kokonaisvaltainen, ja meidän pitää toimia myöskin tehokkaammin jäsenvaltioiden yhteistyössä, ja viittasitte myöskin siihen, kuinka tärkeä on tämä oikeudellinen ulottuvuus ja myöskin se, että meillä pitää olla riittävää demokraattista valvontaa. Kiitos. Mulțumim, domnule secretar de stat, și îl rog pe domnul Avramopoulos Dimitris din partea... Kiitos, ministeri. Pyytäisin nyt sitten komission jäsentä komission nimissä puhumaan. Um, thank you, Mr. Chairman. Kiitos, puhemies. Hyvät naiset ja herrat, tämä suullinen kysymys tänä iltana tapahtuu kaikki valtavan rikoksen varjossa, joka tänä aamuna tapahtui. Haluaisin tuoda esiin suruni viattomien ihmishenkien menetyksestä tänään Pakistanissa. Siivistyneessä maailmassa tällaiset brutaalit hyökkäykset, kuten tänään Pakistanissa kouluun, ovat loukkaus inhimillisyyttä ja ihmisyyttä vastaan ja rikos ihmisyyttä vastaan ja kaikkea sitä vastaan, mitä ihmiset pitävät pyhänä. Tämä kamala tapahtuma ja viattomien lasten julmat murhat ovat terrorismin kasvot. Terrorismi on globaali uhka Euroopan unionissa olemme sitoutuneet taistelemaan terrorismia vastaan ja teemme läheistä yhteistyötä kumppaneittemme kanssa, jotta voisimme suojella kaikkien ihmisten oikeutta elämään riippumatta rodusta, uskonnosta tai etnisestä alkuperästä. Arvon parlamentin jäsenet, haluan kiittää teitä siitä, että annoitte minulle tämän mahdollisuuden tänä iltana miettiä yhdessä teidän kanssanne uudistettua EUn sisäistä strategiaa. Uudistettu EUn sisäinen turvallisuuden stragenda ja EUn turvallisuusagenda ylipäätään, se pitäisi olla yleinen agenda, kun on kysymys meidän kansalaistemme turvallisuudesta, heidän oikeuksistaan, demokraattisista arvoista, yhteiskuntiemme ja talouksiemme hyvinvoinnista. Unionin toimielinten täytyy tehdä työtä rintarinnan. Meidän täytyy löytää yhteiset perustat pääuhille, periaatteille, kun me uudistamme sisäistä turvallisuusstrategiaa. Komissio pitää selvänä sitä, että kaikkien toimielinten täytyy tehdä yhteistyötä, jotta voimme muotoilla ja sitten sen jälkeen täytäntöönpanna tulevan Euroopan sisäisen turvallisuuden strategia. Kun uudistetaan sisäistä turvallisuuden strategiaa, komissio lähtee ensinnäkin eteenpäin siitä valmistelusta työstä, mitä jo aikaisemmin tänä vuonna on tehty, samoin kuin sisä- ja oikeusministeriöiden johtopäätökset, jotka hyväksyttiin joulukuun viides päivä, otetaan huomioon. Ja kolmanneksi luonnollisesti päätöslauselma, jonka parlamentti huomenna hyväksynee. Nämä kolme asiaa tulevat ohjaamaan työtämme tulevina kuukausina. Ehdottaisinkin, että kun komissio on saanut oman työnsä valmiiksi, niin neuvosto ja parlamentti lähtisivät vuoropuheluun löytääkseen yhteiset perustat turvallisuuden politiikalle, joka olisi tehokas, käytännöllinen ja myös toteutettavissa. Teidän päätöslauselmalle on hyvin laaja ja perustuu perusperiaatteille sen sijaan, että lähdettäisiin luettelemaan erityisiä poliittisia ja lainsäädännöllisiä toimia. Tämä vastaa hyvin sitä ajatusta, mikä komissiolla on luoda tällainen strategialähtöinen agenda, joka jo itse asiassa on olemassa monissa toimenpiteissä. Päätöslauselmassa valaistaa myös sitä, miten tärkeää on löytää tasapaino jatkuvuuden ja muutoksen välille. Meidän on vahvistettava ja edistettävä asioita, jotka toimivat, sekä muuttaa ja sopeuttaa asioita, joissa vaaditaan uusia ö, toimenpiteitä täytän, lainsäädännön täytännönpano sekä konsolidointi että vahvistettu käytännön yhteistyö ovat prioriteetteja tulevalle työlle. Samanaikaisesti valvotaan ja arvioidaan lainsäädännön ja politiikan tehokkuutta. Joulukuussa 2014 oikeus- ja sisä- politiikka ovat vihdoin samalla tasolla eu muiden politiikkojen kanssa. Kiitos sen, että tuomioistuin arvioi uudelleen lainsäädäntöä ja vahvisti komission toimen eh, toimikuvaa tällä alalla. Tämä parantaa valvontaa ja arviointia sekä vahvistaa kansalaisten oikeutta ja oikeusturvaa. Täytäntöönpanon vahva valvonta, varsinkin esimerkiksi uusilla aloilla, kuten uhrien oikeuksien kohdalla sekä myös rikosoikeuden kohdalla tulee vahvistamaan tätä oikeudellista ulottuvuutta ulkoisessa, sisäisessä turvallisuusstrategiassa, kuten teidänkin päätöslauselmassanne todetaan. Komissio aikoo jatkossakin esittää komissiolle, äh, parlamentille ja neuvostolle säännöllisiä raportteja siitä, mitä se on tehnyt Euroopan turvallisuuden alalla. Tämä auttaa teitä, kun te arvioitte ja valvotte strategian täytäntöönpanoa ja se myös vahvistaa äh, demokraattisuutta. Mitä tulee Euroopan sisäisen turvallisuuden strategian agendaan, niin komissio ei tällä hetkellä vielä voi käsitellä yksityiskohtaisesti sitä, mitä tiedonannossa tullaan käsittelemään, mutta ilman epäilystäkään meidän on jatkettava sit kansainvälisen ja rajat, ylittävän, rajat ylittävää rikollista vastaan, estää terrorismia, radikalismia ja rekrytointia, työskennellä kyberrikollisuutta vastaan, suojella lapsia väärinkäytöltä – ja lisätä Euroopan kriisien ja katastrofien sietokykyä. Tämä ei ole uutta, mutta se mikä on uutta on se, että kaiken, on, kaikki, on, kaikki toimet on sopeutettava näiden haasteiden toimeenpanoon. Ja meidän tulisi myös antaa ohjeita ja tukea siinä, millä tavalla nopeasti ja tehokkaasti täytän, toimeenpannaan näitä toimia. Ja myös se Europolin ja muiden tärkeiden Euroopan to, toimielinten ja elinten kanssa tehdään läheistä yhteistyötä ja sillä tavalla operani, opera saadaan tämä toimivammaksi. Tämä operationaalinen yhteistyö sekä tietojen vaihtaminen poliisijoukkojen ja oikeuden ja EUn toimielinten välillä on tärkeää. Meidän on tehtävä läheisempää yhteistyötä, kun ennaltaehkäistään ja suojellaan. Tieto, tiedon saanti ja tiedon vaihtaminen, innovaatio, tutkimus sekä selkeämpi yhteys ulkoisiin operaatioihin on tärkeää kansalaiskeskeinen lähestymistapa sekä perusoikeuksien suojelu kaikissa toimissa, niiden tulisi olla lähtökohta tässä strategiassa. Ja komissio tulee seuraamaan erityisen tarkasti kaikkien toimenpiteiden ja välineiden täytäntöönpanoa ja arvioi, miten ne sopivat yhteen perusoikeuksien kanssa, kuten Euroopan unionin perusoikeuskirjassa on määritelty. Siinä määritellään muun muassa, että toimenpiteet, jotka rikkovat äh, perusoikeuksia, äh, ovat kohtuuttomia. Sen vuoksi meidän täytyy taistella äh, näitä pelkoja vastaan rikkomatta perusoikeuksia. Luottamus toimieliin on myös huolenaihe. Turvallisuuspolitiikka on nähtävä osana palvelua, joka annetaan kansalaisille. Kansalaisten täytyy voida tietää paremmin, mitä ongelmia on, samoin kuin siitä, miten täytäntöön pannaan sisäisiä turvallisuuspolitiikan aloja. Se on välttämätöntä, jotta tämä väline olisi tehokas, mutta myös siksi, että vahvistetaan toimielinten uskottavuutta kansalaisten silmissä ja että osoitetaan uhreille, että on ryhdytty toimiin jotta varmistaisimme sen, että EUn sisäinen turvallisuus merkitsee sitä, että toimitaan myös EUn rajojen ulkopuolella, tehdään yhteistyötä kolmansien maiden kumppaneiden kanssa. On erittäin tärkeää integroida ulkoiset eh, turvallisuusstrategian ulottuvuudet tähän mukaan. Näitä ovat esimerkiksi se, että perustettiin kyberturvallisuusstrategia, mutta vielä paljon on tehtävä ja näitä toimenpiteitä on seurattava ja täytäntöön pantava käytännössä. Esimerkiksi vahvistettava operationaalista linkkiä EUn sisäisen ja ulkoisen turvallisuuspolitiikan välillä. Tuen sitä painopistettä, joka teillä on siinä, että meillä olisi integroitu, kattava ja holistinen lähestymistapa kaikkiin priorisoituun aloihin. Tietyt politiikan alat, jotka menevät myös julkisen sektorin ulkopuolelle, on integroitava, mikäli me haluamme huolehtia kaikista turvallisuushuolista. Samanaikaisesti täytyy myös huolehtia taloudesta ja, ja perusoikeuksista. EUn uusi turvallisuuden strategia tulee myös hyötymään innovaatioista. EUn täytyy mobilisoida näitä välineitä, varsinkin olla, val, olla valmiuksia turvallisuuden alalla ja hyödyntää kommunikaatioteknologioita sekä forensisen sektorin teknologioita samanaikaisesti kunnioittaen perusoikeuksia. Horizon 2020 ohjelma sekä yksityisen sektorin kanssa tehtävä yhteistyö voi kehittää uusia välineitä. Sen lisäksi meidän on parannettava oikeutustamme kansalaisten silmissä ja se tehdään yhdessä Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien kanssa. Lisäksi aikaisempiin raportteihin liittyen strategioiden täytäntöönpanosta, niin komissio on sitoutunut käymään säännöllistä vuoropuhelua Euroopan parlamentin kanssa, samoin kuin kansallisten parlamenttien kanssa. Odotan mielenkiinnolla yhteistyötä teidän ja neuvoston kanssa tällä, äh, tässä uudessa turvallisuusstrategian työssä. Kiitos. Kiitoksia komission jäsen ja nyt annan puheenvuoron edustaja Holmajerille. Minuutti 30. Herr Kommissar. Komission jäsen, puhemies, ministeri, hyvät kollegat. Kansainvälinen turvallisuus ja oma strategiamme ja vastaukset kysymyksiin turvallisuuteen liittyen. Nehän ovat viimeisen kahden, kolmen vuoden aikana muotoutuneet yhä monimutkaisemmiksi. Edellisellä kaudella meillä oli Krim-valiokunta, joka käsitteli kansainvälistä järjestäytynyttä rikollisuutta ja sen kansainvälisiä ja eurooppalaisia verkostoja. Ja on kammottavaa nähdä, mitä näissä puitteissa tapahtuu. Meillä on yhä enemmän kansainvälistä terrorismia ja ääriilmiöitä. No, Pakistanissa tiedetään, mitä tänään tapahtui. Ja meillä on myöskin verkkorikollisuutta, joka on sillä tasolla, että nyt päivittäin kansainväliset verkostot asettavat meille haasteita ja pankkiryöstöt ovat pieniä verrattuna näihin miljardeihin, joita huijataan verkossa. Meidän täytyy todellakin käyttää paremmin olemassa olevia välineitä, koska jos tämä apu kestää kuukausikausia, niin sehän on rikollisten kannalta hyvä. Meidän täytyy toimia koordinoidummin, nopeammin, tehokkaammin ja meidän täytyy vastata moniin kysymyksiin, jotka liittyvät turvallisuuteen, henkilötietojen suojelemiseen. Nämä asiat pitää sovittaa paremmin yhteen kuin tällä hetkellä. Meillä on paljon vastauksia löydettävänä näihin kysymyksiin. Kiitos. Sitten Lopes Aguilar, kaksi minuuttia. Señor presidente, señor komis- Kiitoksia puhemies komission jäsen. On hienoa nähdä, että olemme samaa mieltä siitä, kuinka tärkeää tämä tavoite on ja kuinka tärkeä on EUn sisäisen turvallisuuden strategia. Tilanne ja nämä turvallisuushaasteet Euroopassa ovat muuttuneet radikaalisti viimeisten vuosien aikana. Ensinnäkin meidän täytyy ottaa huomioon tämä huolestuttava uusien, haasteiden muotoutuminen, jotka liittyvät esimerkiksi verkkorikollisuuteen. Terrorismi muuttaa muotoaan kansainvälisesti rajat ylittävä rikollisuus on erittäin aggressiivista ja sitten meillä on turvallisuushaasteita, jotka liittyvät myöskin luonnonkatastrofeihin. Eli siksi Euroopan parlamentin täytyy nyt antaa lisäarvoa tälle keskustelulle ja miettiä strategisia vastauksia. Meidän täytyy miettiä nyt uutta sisäistä turvallisuuden strategiaa vuosille 2015-2020 19. Meidän täytyy nyt tunnustaa, että turvallisuustilanne Euroopassa, joka on radikaalisti muuttunut, niin ensinnäkin meidän täytyy käyttää kaikkia mahdollisia resursseja. Tutkimus, yhteisiä tutkimustiimejä, poliisiyhteistyötä, pitää vahvistaa oikeudellista yhteistyötä, tiedustelutyötä. Meidän täytyy jakaa kaikki tiedot, joita meillä on käytössä, mutta myöskin meidän täytyy todeta, että nyt on tarpeellista, että kaikki tehdään EUn arvojen mukaisesti, perusoikeuskirjan Lissabonin sopimuksen mukaisesti. Eli meidän täytyy nyt ponnistella johdonmukaisesti, kun ajatellaan, kuinka arvokkaita perusoikeudet ovat esimerkiksi tietosuoja ja direktiivi, joka liittyy henkilötietosuojaan. Ja nyt on siis oikea hetki ponnistella, jotta sisäisen turvallisuuden strategia noudattaisi eurooppalaista perusoikeuksien kulttuuria. Doamna von Stork Kiitos. Sitten von Stork, minuutti. Herr Kommissar. Kiitos komission jäsen puhemies. Sisäinen turvallisuus on tänään esityslistallamme ja päätöslauselma ehdotus, josta me äänestämme huomenna on selkeyttänyt yhden asian selkeästi. Turvallisuustilanne Euroopassa on muuttunut dramaattisesti viime vuosina. Saksassa tämä aihe on erittäin selkeästi teema numero yksi. Ihmiset eivät tunne oloansa turvalliseksi ja ihmistä tuntuu, että poliitikot ovat jättäneet heidät pulaan ja sen vuoksi he lähtivät nyt kaduille tuhansittain joka maanantai ja joka maanantai heitä on yhä enemmän. Poliitikkojen täytyy ottaa nämä huolenaiheet vakavasti eikä vähätellä kansalaisia, jotka kaduille lähtevät. Poliitikkojen täytyy hoitaa vastuunsa ja toimia, eikä heidän tule vain katsella ja odottaa, että ongelmat ratkeavat itsestään. Täytyy olla rohkea ja puhua avoimesti näistä huolista, ottaa realiteetit eh, huomioon, vai sillä tavalla voimme ratkaista ongelmat. Kiitos. Mulțumesc. Eh, doamna Mlinar, pentru un... Kiitos sitten. Linar, yksi minuutti. President, Mr. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Vera Della Vedova, Libessä on saatu aikaan kompromissi eri poliittisten ryhmien kesken ja odotan, että komissio ottaa meidän näkemyksemme huomioon, kun se laatii tätä EUn sisäistä turvallisuuden, sisäisen turvallisuuden strategiaa tälle uudelle kaudelle. Siinä pitää ottaa huomioon myös Lissabonin sopimus ja myös perusoikeuskirja on nyt sisällytetty EUn lainsäädäntöön ja siksi myös se täytyy ottaa tähän strategiaan ja tätä strategiaa tulee päivittää, jotta nämä perusoikeudet huomioidaan siinä meidän pitäisi myös arvioida tarkasti, missä kohtaa entisessä strategiassa on aukkoja, ja pitäisi keskittyä myös siihen, että strategia saadaan pantua käytäntöön, täytäntöön tehokkaasti. Myös tietosuojadirektiivi tulee saada kuntoon, jotta meillä on oikeudellinen kehys sille, miten lainvalvojat jakavat tietoja keskenään. Tämä sisäisen turvallisuuden strategia tulee olemaan erittäin tärkeä koko unionille ja parlamentti haluaa valvoa tämän strategian laadintaa ja toteuttamista. Kiitos. Mulțumesc. Eh, doamna... Kiitos. Sitten Spinelli, minuutti. Grazie per le promesse di Kiitoksia näistä yhteistyölupauksista komission jäsenä. Sisäisen turvallisuuden strategia ei vakuuta minua ollenkaan. Tässä nyt matkitaan amerikkalaisia tässä nyt vähän kehutaan itseään. Meillähän on Europol ja yhteistyö on heikkoa niiden tahojen kanssa, joiden pitäisi määritellä nämä EU-hun kohdistuvat uhat. Kansalliset parlamentin neuvosto, Euroopan parlamentti, tässä nyt mietitään lähinnä vain rankaisutoimia ja liian vähän puhutaan ennaltaehkäisystä. Perusoikeudet on esillä kaksi kertaa näissä 12 kohdassa päätöslauselmassa. Ja kun ajatellaan turvallisuutta, oikeuksia on supistettu viime vuosikymmeninä Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Ja jos me saamme senaatista Amerikasta edellään uutisia kidutuksista ja laittomista luovutuksista, jotka tapahtuivat Euroopassa, vai pystymmekö me myöntämään, että mekin olemme syyllistyneet ylilyönteihin ja meidän täytyy oikaista toimintaamme täällä parlamentissa. Kiitoksia. Sitten Keller, yksi minuutti. Vihreät kannattavat sitä, että Eurooppa tarvitsee jonkinlaista turvallisuusstrategiaa, koska uskon, että tänä päivänä monet ihmiset tuntevat olonsa turvattomaksi, nimittäin vähemmistöt, muslimit, maahanmuuttajat, joten meidän on taisteltava järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan ja myös esimerkiksi ympäristörikoksia vastaan, jotka ovat vakavia rikoksia. Mutta me näemme myös hyvin huolestuttavia trendejä siinä, että pyritään tavallaan tekemään kaikki epäilyttäviksi. Eikä tämä nyt ole tarkoitus, koska me haluamme suojella meidän vapauksiamme, mutta se ei ole mahdollista, jos me lähdemme niitä rajoittamaan. Ja minä en usko, että meidän pitäisi sulkea rajamme, jotta voisimme sulkea ulkopuolelle joitakin ulkopuolisia uhkia. Minusta on oikein, että Euroopan unioni on avoin ja tervet toivottaa tervetulleeksi ihmiset ulkopuolelta ja luo paikan, jossa ihmisillä on vapauksia ja turvallisuutta. Se on se strategian tie, jota meidän on kuljettava. Borgetio. Kiitos. Sitten Borgetio. Minuutti 30. Te, Kiitoksia. Kun ei tällä näitä vakavia uhkia ja sitä, mitä nyt Pakistanissakin on tapahtunut, niin mielestäni tämä turvallisuusstrategia on hyvin heikko epävarma, epätäsmällinen. Tärkeissä kohdissa ei sanota mitään siitä, mitä aiotte tehdä, mikäli on tällaisia yksittäisiä susia. No, Pakistanin esimerkki osoittaa tämän vaarallisuuden. Eli mitä toimia aiotte toteuttaa? Ja sitten nämä ilmiöt, jotka liittyvät ulkomaalaisiin taistelijoihin, terroristeihin, henkilöihin, joista on tullut terroristeita – ja he palaavat sitten ehkä Milanon, Pariisiin, Viiniin, Lontooseen. Ja meidän täytyy ottaa heidät vastaan, avata heille ovet. Meidän ei pidä päästää heitä takaisin Eurooppaan, koska he ovat vaarallisia turvallisuutemme kannalta. Ja sitten laittoman maahanmuuton valvonta. No italaisethan toimivat Mare Nostrum-hankkeessa ja me autoimme 150 000 henkilöä, mutta meidän täytyy muistaa, että lähet puolia näistä ei ole ilmoitettu. Tästä ei puhuta mietinnöissä, eli meillä pitäisi nyt, en nyt kyseenalaista teidän poliittista rehellisyyttänne, mutta täytyy todeta tämä. Eli puolet laittomista maahanmuuttajista, jotka ovat tulleet Mare Nostrum-hankkeessa, heitä ei ole tunnistettu. Me emme tiedä, keitä he ovat. Me emme tiedä, mitä he ovat aikaisemmin tehneet. Todellista turvallisuutta. Eh, eh. Kiitoksia, edustaja Borgetsio. Teille on sininen kortti Tsehovskilta. Hyväksyttekö tämän? Selvä. Tsehovski, teillä on puoli minuuttia aikaa. Pane kollego, mohl byste... Hyvä kollega, Voisitteko selittää, miten estätte tällaisten yksittäisten ihmisten tekemät terroristiteot? Minkälainen strategia saa kiinni tällaiset yksinäiset sudet, itsenäiset riippumattomat terroristit? Mielestäni on selvää, että meidän pitäisi tehdä se, että sulje, suljemme moskejat, islamilaiset keskustat, jossa nämä henkilöt varttuvat ja heitä kasvatetaan vihaan. Ei, tämä ei koske kaikkia moskejoita. On paljon moskejoita, joissa näin ei tehdä, mutta on paljon moskejoita kaikkialla Euroopassa, joissa valmistetaan näitä yksinäisiä susia, heitä koulutetaan. Tässä tuli esimerk, tämä esimerkki Pakistanasta nyt vahvistaa tämän. Meidän pitää poliittisesti ja psykologisesti valmistautua, oikeudellisesti valmistautua valtaviin uhkiin, nämä ovat ihmisiä, jotka ovat keskuudessamme. Meidän täytyy miettiä, millaista terrorismipolitiikka meillä on ollut vuosia. Se ei ole ollut tehokasta. Ultim, äh, un ultim äh. Kiitoksia. Sitten on vielä toinen sininen kortti, viimeinen laatuaan Spinelliltä. Hyväksyttekö? Selvä. Spinelli, olkaa hyvä, puoli minuuttia. Haluaisin Borgetsiolta kysyä, muistaako hän mikä Mare Nostrum oli, joka ikävä kyllä nyt päättyi. Se ei ollut hanke, jonka kautta haluttiin saada pakolaisia tai maahanmuuttajia Eurooppaan, vaan tarkoituksena oli pelastaa ihmishenkiä, jotka olivat merihädässä. Heitä etsittiin mereltä ja heitä autettiin. Kiitos. Niin se on ihan totta, mitä kollega sanoi. Sitä se tehtiin juuri näin, mutta kun ajatellaan näitä hienoja tavoitteita, niin katastrofi on kuitenkin se, että näiden henkilöiden joukossa, ja näistähän monet ovat saaneet turvapaikkaoikeuden, eli kaikki siviilihenkilöt voivat saada tämän statuksen. Mutta sitten oli henkilöitä, jotka eivät tätä ansainneet. Ja nyt täytyy miettiä, miksei kaikkia valokuvattu, jotta heidät voitaisiin sitten identifioida ja voisimme olla rauhassa. Kiitoksia. Sitten Wotzenberg minuutti 30. Naiset ja herrat ja kollegat, komission jäsen. Lissabonin sopimuksen myötä katselemme uutta tilannetta. Nimittäin meillä on kansainvälistä rikollisuutta, järjestäytynyttä rikollisuutta, esimerkiksi elinten ja huumeiden salakuljetusta, ihmisten salakuljetusta ja paljon, paljon kaiken näköisiä rikoksia. Sitten meillä on myös uudenlaista terrorismia, jossa on mukana myös uskontoon perustuva elementti. Ja tässä Euroopan tuomioistuin on jo pysäyttänyt esimerkiksi tietojen siirtämisen, joka johti tilanteen heikkenemiseen. Me emme ole kyenneet tekemään ennaltaehkäiseviä toimia tämän tuomioistuimen päätöksen vuoksi. Meidän täytyy katsoa hieman eri näkökulmia. Meidän täytyy työskennellä niin, että voimme ylittää ne esteet, joita meidän lainsäädännössämme on. Ja meidän on tehtävä yhteistyötä ja pyrkiä estämään tämän kaltaiset rikolliset toimet. Sen lisäksi meidän on myös saatava aikaan yhteistyötä ja vahvistettua yhteistyötä poliisi- ja syyttäjätoimissa. Kiitos. Kiitos. Sitten Weidenholzer puolitoista minuuttia. Kiitoksia. Kaikille, kaikille ihmisillä on oikeus tuntea itsensä turvalli, seksi ja elää pelotta, ja siksi tänäinen keskustelu on hyvin tärkeää. Turvallisuutta ei saada rajoittamalla vapautta. Turvallisuus ja vapaus eivät ole ristiriidassa, vaan ne ovat toistensa ehto. Kun katsotaan järjestäytynyttä rikollisuutta ja terrorismia, jotta niitä voidaan torjua, niin Euroopassa tarvitaan kunnollista strategiaa. Euroopassa tarvitaan yhteistä politiikkaa jossa vahvistetaan poliisin ja oikeusviranomaisten yhteistyötä. Edellisellä lainsäädäntökaudella parannuksia tapahtui huomattavasti ja turvallisuuden parantamiseen tarvitaan puiteehdot, luottamus oikeusvaltioon ainoastaan silloin, kun instituutiot toimivat, niin tähän tavoitteeseen päästään. Ja meillä pitää myöskin olla riittävästi sosiaaliturvaa, koska siellä, missä sosiaaliturvaa puretaan, silloin ihmisten epäturvallisuus lisääntyy, samoin kuin rikollisuus. Talouskriisin aikana nimenomaan on tärkeää, että turvallisuuspolitiikka käsitään näin. Me voisimme kiristää valvontaa, mutta tämä saattaa johtaa ihmisiä harhaan ja tämä ei ole lopullinen ratkaisu tähän ongelmaan. Ähm, Donna Kiitoksia. Sitten Meijer, minuutti. Voorzitter. Voorzitter. Kiitos ähm, äh, puhemies. Äh, Sidnin äh, kidnappaus osoittaa vain, miten epävarmaa turvallisuus on. Jos me emme tee jotain islamille, niin kysymys ei ole, koska tai tapahtuuko jotain Euroopassa, vaan ennemminkin, että koska se tapahtuu Lontoossa, Amsterdamissa, Berliinissä. Kysymys on eh, ISS, joka on suuri vaara turvallisuudelle, mutta vielä suurempi vaara on naivisuus. Me emme ymmärrä, eh, mikä vaara meitä uhkaa. Tämä paperi meillä edessämme on ihan farssi. Minulla on kolme konkreettista kysymystä komissiolle. Kuinka paljon jihadisteja on Euroopasta lähtenyt taistelemaan IS-riveissä? Kuinka paljon jihadisteja on palannut Euroopan maaperälle? Ja milloin te aiotte tunnustaa, että islam on suurin ongelma meidän turvallisuudellemme? Puhemies, lopuksi vielä. Turvallisuus on kansallinen asia, mutta niin kauan kuin poliittinen eliitti pitää päänsä hiekassa, niin Eurooppa ei muutu turvalliseksi. Ratkaisu on yksi yksinkertainen. Otetaan takaisin rajat, tarkistukset, otetaan jihadistelta passit pois ja varmistetaan, että he eivät koskaan enää palaa Euroopan maaperälle. Kiitos. Damna Metsola pentru un minut. Kiitoksia sitten Metsola puolitoista minuuttia. President, aktar min at abel cittadini europei uma imhasba. Kiitoksia puhemies. Tämä strategia on erittäin tärkeä sisäisen turvallisuutemme ylläpitämisessä. Nämä Pakistanin tapahtumat ovat kauhistuttavia, mitkään sanat eivät riitä kuvaamaan tätä viattomien lasten teurastusta koulussa. En halua lietsoa tässä pelkoa, mutta meidän tulisi muistaa, kuinka tärkeää on luoda tehokas ja johdonmukainen sisäisen turvallisuuden strategia. Tämän strategian tulee pureutua muun muassa ihmiskauppaan. Sen tulee olla yksi prioriteeteista. Ihmiskauppa toimijat saavat satoja miljoonia euroja hyötyä tästä toiminnastaan. Meidän tulee pureutua tällä strategialla myös näihin ääriliikkeisiin. Meidän pitää pystyä estämään Euroopan unionin kansalaisten lähtö muualle sotimaan ja sitten paluu Eurooppaan terroriiskujen tekoon muun muassa Libyasta. Olen hyvin huolissani, tilanne on siellä vaikea. Olemme saaneet varoituksia, että ISIS voisi laajentaa toimintaansa Libyaan. Eurooppa ei voi istua tässä kädet ristissä ja odotella. Me tarvitsemme kunnollisen strategian, sellaisen, joka on tasapainoinen perusoikeuksien ja vapauksien ja turvallisuuden kesken. Tällä strategialla pitää pystyä puuttumaan näihin tämän päivän uhkiin, Kyse ei voi olla mistään heikosta strategiasta. Kiitos sitten Jouttava puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. On selvää, me tarvitsemme tehokkaampaa turvallisuusstrategiaa, koska meillä on hyvin suuria uhkia. Eli puhuisin kahdesta, joihin pitää reagoida nopeasti. Ensinnäkin rikollisuuden ja korruption torjunta. 2016 komissio esittelee toisen korruptioraportin, mutta se ei riitä. Meidän täytyy mennä eteenpäin. Meillä pitää olla paketti toimia, jotta voidaan harmonisoida rikoslainsäädäntöä jäsenvaltioissa – rikollisuus on rajat ylittävää, eturistiriidat, petokset. Rikolliset käyttävät hyväkseen näitä erilaisuuksia lainsäädännössä välttääkseen rangaistuksia. Sitten ulkorajojen turvallisuus. Viime vuosina on tullut esille uusia uhkia. Vielä 2010 kukaan ei olisi osannut kuvitella, kuinka paljon pakolaisia meille tulee. Ja 13 vuotta sitten rajapoliisi ehdotus oli vain pieni ajatus, mutta nyt se on välttämätöntä. Ulkorajamaat eivät pärjää yksinään ja tehän tiedätte sen hyvin, kun olette kreikkalainen. Yli 1300 bulgarilaista poliisia ovat Belgi, Bulgarian ja Turkin rajalla ja se maksaa yli 700 000 euroa kuukaudessa. Meiltä loppuu rahat meidän täytyy vahvistaa Frontexia, se on yksi näistä toimista. Sitten epitideios minuutti. Kiitos puhemies. Tämä sisäisen turvallisuuden strategia ei ole sitä, mitä sen olisi kuulunut olla ja siksi se onkin nyt uudistettava. Mutta meidän täytyy myös huomioida se lupaus, joka meillä jonka olemme antaneet, meidän on ryhdyttävä toim- ennaltaehkäiseviin toimiin. Joka vuosi etelä-eurooppalaisissa maissa niihin tulee satoja tuhansia maahanmuuttajia ja omasta kokemuksestani Kreikassa voin kertoa, että nämä epäonnekkaat ihmiset käyttävät kansainvälisiä verkostoja ja rikollisia järjestöjä päästäkseen maahan. Ja tämä uhka on paha. Me puhumme tässä ihmisillä, äh, ihmisten salakuljettamisesta ja terrorismista myös. Ja Kreikan itärajoilla meillä on Frontex yhdessä Kreikan viranomaisten kanssa äh, hoitamassa tätä ihmisten maahan äh, virtaamista. Meillä on henkilöitä, jotka myös tulevat todennäköisesti ihan laillisiin syihin, mutta sitten on myös monia, jotka eivät näin tee. Joten täytyy huomioida tämän äh, ihmisaallon eri aspektit. Kiitos. Kiitos sitten Boni, puolitoista minuuttia. Kiitos. Tämä uusi sisäisen turvallisuuden strategia on tarpeellinen, jos haluamme reagoida näihin muuttuviin uhkiin. Eräs kaikkein tärkeimmistä uhista on verkkorikollisuus ja myös verkkoterrorismi. Meidän täytyy sopeutua tähän, meidän täytyy käyttää uutta teknologiaa hyväksemme, muuttaa lakeja ja tehdä uudenlaista yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä. Tätä voidaan tehdä muun muassa verkkoturvallisuusdirektiivin avulla. Meidän tulee myös panostaa eurooppalaisten organisaatioiden osaamisen kehittämiseen jotta ne voivat toimia ennaltaehkäisevästi. Pelkkä reagointi ei riitä. Rikolliset käyttävät verkkoa omiin tarkoituksiinsa. On vaikeaa havaita tällaista kyberrikollisuutta ja sen vaikutukset maailman talouteen ovat satoja miljardeja euroja vuodessa. Niiden toimintatapa muuttuu ja meidän tulee reagoida siihen. Kyberrikollisuuden torjunnan, torjunta ja sen tehostaminen on eräs keino tehostaa sisäistä turvallisuutta. Tämä vaatii kuitenkin parempaa yhteistyötä laivalvontaviranomaisten välillä ja myös akateeminen maailma tulee ottaa tähän työhön mukaan. Myös tietosuoja on hyvin tärkeää. Meidän tulee saada aikaan oikea tasapaino perusoikeuksien ja turvallisuuden välille. Tämän tulee olla uuden strategian perustana. Jo aiemmassa strategiassa keskityttiin lähestymistavan johdonmukaisuuteen sisäisen ja ulko, ulko, ulkoisen turvallisuuden varmistamisessa, ja näin tulee toimia jatkossakin. Kiitos. Sitten Bekkää puolitoista minuuttia. Komissaari, puhemies, neuvosto, komissio, hyvät kollegat. Huomenna äänestämme päätöslauselmasta, joka tapahtui vuoden Lampedusan strategian jälkeen. Ja meidän täytyy antaa vähän osviittaa komission työlle, niin kuin me näemme sen parlamentissa ja valiokunnassamme. Haluaisin motivoida komissiota jatkamaan. Ensinnäkin katson, että meidän täytyy tehokkaasti vahvistaa laillista maahanmuuttoa Eurooppaan. Ja meillä pitää olla sitten EU-toimintapisteitä kolmansissa maissa. Sitten meillä pitää olla kiintiöitä tai vähimmäiskiintiöitä kaikille jäsenvaltioille, jotka ovat pakollisia pakolaisten vastaanottamisen suhteen. Lisäksi me haluamme vahvistaa taistelua ihmiskauppaa ja laitonta maahanmuuttoa, meidän pitää antaa Europolille ja Tritonille ja Frontexille enemmän varoja. Ja on hienoa, että huomenna meillä on 23 miljoonaa euroa enemmän Frontexille. Ja Libe-valiokunnan päätöslauselma liittyy myöskin tähän aiheeseen. Jos nämä tärkeät ehdot jäsenvaltioissa ovat voimassa, niin silloin voimme kuvitella, että Dublinista tulee turha. Ja toivon, että komissio toimii tämän mukaisesti. Kiitoksia sitten Stehovski, puolitoista minuuttia. Kiitos. Haluaisin kiittää tästä aloitteesta, koska pidän sitä hyvin tärkeänä, jotta voimme taata Euroopan kansalaisten turvallisuuden ja vapauden. Se on minusta ainakin yksi EUn päätehtäviä. Oli mikä oli, meidän ei kuitenkaan tule antaa tämän uuden turvallisuusstrategian muodostua hirviöksi, jota kukaan ei kykene valvomaan. Ja sen vuoksi vetoankin komission, että se analysoisi ensin nykyiset välineet ja ehdottaisi sitten millä tavalla niitä voitaisiin tehokkaasti käyttää osana uutta turvallisuusstrategiaa. Turvallisuusasiat ovat äh, saaneet uuden ulottuvuuden, ei ainoastaan johtuen lähinaapuruston konflikteista, valtuen niistä vaaroista, mitä meillä on EUn sisällä. Radikalismi on kasvanut, terrorismi ja väkivalta. Viimeisimpien tilastotietojen mukaan yli 3000 eh, eurooppalaista on taistelemassa kansainvälisissä konflikteissa. Miten nämä ihmiset ovat päätyneet sinne? Meidän on eh, särjettävä tämä verkosto, joka rekrytoi uusia jäseniä esimerkiksi internetin kautta taistelemaan toihin, toisiin maihin. Tämä on yksi pääprioriteetteja ei vain EPPlle, vaan kaikille älykkäille ihmisille tässä salissa. Kiitos. Kiitos. Sitten menettely ilman puhujalistaa. Siellä on yksi pyyntö. Stehovski, minuutti. Kiitoksia puhemies, komission jäsen, neuvoston edustajat, hyvät kollegat. Olen huolellisesti käynyt läpi mietinnön raportin, joka liittyy EUn sisäisen turvallisuuden strategiaan, enkä usko, että sitä voidaan katsoa pelkästään myönteiseksi. Me voisimme tehdä muutaman lisäyksen, jotka parantaisivat raporttia, eli meidän pitää vahvistaa ihmiskaupan vastaista jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä. Huumekauppaan liittyy usein ihmiskauppaa, joka liittyy esimerkiksi prostituutioon ja taskuvarkauksiin. Meillä pitää myöskin olla toimia, joilla torjumme laitonta maahanmuuttoa. Ja erityisesti meidän pitäisi kiinnittää huomiota yhteistyöhön, jolla torjutaan rikollisuutta, erityisesti Länsi-Balkanilla – se saattaa olla suuri uhka EUlle ja sen kansalaisille. Kiitos. Kiitoksia. Sitten puheenvuoro komission jäsen Avramo Polsille. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Olen kuunnellut suoralla mielenkiinnolla niitä näkökantoja, joita täällä edustajat ovat esittäneet. Ja sanoisin, että yleisesti ottaen me kaikki näytämme olevan samaa mieltä siitä, että turvallisuus on nykyään tärkeä prioriteetti Euroopalle ja koko maailmalle. Tässä tulee kuitenkin korostaa sitä, että tässä keskustelussa ja niissä aloitteissa, joihin olemme ryhtyneet uuden strategian hyväksymiseksi, näkyy se, kuinka ajankohtainen asia tämä on Euroopalle ja koko maailmalle. Turvallisuuteen liittyy nykyään uusia riskejä, uusia uhkia ja uusia nousee jatkuvasti esiin. Turvallisuus on perusoikeus, jota demokratia suojelee ja myös ihmisoikeuksien kunnioittaminen edellyttää sitä. Poliittisen maailman on pyrittävä takaamaan turvallisuus, mutta samaan aikaan varmistamaan perusoikeudet ja ihmisoikeudet. Aiemmin turvallisuuspolitiikka oli erillään muusta politiikasta. Se johtui siitä, että uhat olivat kovin toisenlaisia kuin nykyään. Nykyään meihin kohdistuu terrorismin uhkaa. Emme tiedä, kuka tai mikä iskee seuraavaksi. Näin se vain nykyään on. Järjestäytynyt rikollisuus on myös uhka. Ihmiskauppa on uhka, sen harjoittajat ovat meille uhka. Huumeiden salakuljetus, huumekauppa, nämä kaikki liittyvät toisiinsa. Meillä on tapauksia eri puolilta maailmaa, jossa järjestäytynyt rikollisuus on tehnyt yhteistyötä terroristien kanssa – vaikka maiden toimintakeinot näissä asioissa ovat erilaisia, millään niistä ei ole kunnollisia keinoja puuttua tähän yhteistyöhön, ja siksi olemme lähteneet kehittämään tätä sisäisen turvallisuuden strategiaa. Meidänkin perusoikeuksiimme kuuluu se, että Euroopassa on turvallista äh, elää. Ja haluaisin toistaa vielä sen, että se politiikka, jota me tässä pyrimme laatimaan ei aja Eurooppaa kohti eristäytymistä muusta maailmasta. Me emme halua tehdä Euroopasta linnaketta, haluamme avoimen Euroopan. Me emme myöskään halua yhdistää maahanmuuttoa terrorismiin, ei suinkaan. Tämä on menneisyydessä vaalittu mielikuva ja se on johtanut vääriin tilannearviointeihin kaikki täällä olevat ihmiset tulevat maista, joista on itsekin lähtenyt maahanmuuttajia muualle maailmaan. Maahanmuuton pätevät ihan toiset kriteerit kuin turvallisuusasioihin. Meidän tulee toimia tässä hyvin päättäväisesti ja samalla pitää ottaa huomioon myös se, että saamme tähän strategiaan liittyen monenlaisia ehdotuksia eteemme ja niistä sitten hiomme sen lopullisen strategian. Kuitenkin lopullisessa strategiassa tulee korostua ihmisoikeuksiin ja perusoikeuksien tärkeys. Euroopan unioni pysyy terrorismin vastaisen taistelun eturintamassa ja pyrimme tukemaan demokratiaa omalla mantereellamme. Kiitoksia komission jäsen ja nyt sitten vuoro ministeri Della Vedovalle. Presidente. Kiitoksia puhemies. Ja lyhyesti parlamentin jäsenet. Neuvosto ottaa huomioon Euroopan parlamentin kannan. Ja tietysti olemme panneet merkille asiat, jotka ovat tulleet esille keskustelussa. Me katsomme, että sisäisen turvallisuuden strategia on askel eteenpäin, kun rakennetaan unionia, joka suojelee kansalaisiaan ja noudattaa heidän oikeuksiaan ja vapauksiaan. Myöskin, tämä koskee myös niitä, jotka oleskelevat eu tai ovat täällä käymässä. Uudistetun strategian pitäisi keskittyä siihen, että käytetään paremmin hyväksi olemassa olevia välineitä ennen kuin luodaan uusia, ja meillä pitää olla tasapainoinen kokonaisvaltainen lähestymistapa, jossa mukana ovat kaikki toimijat noudattaen sopimusten säädöksiä. Kiitos. Eh, Kiitoksia, ministeri.